että olisimme johdonmukaisia ja tekisimme enemmän ja johdonmukaisemmin näiden valtioiden demokraattisten voimien puolesta. Kiitos. Kiitos. Ja nyt puheenvuoro saa edustaja Sokol Euroopan kansanpuolesta. Anteeksi, anteeksi. Edustaja Halitski saa puheenvuoron. Kiitos rouva puhemies hyvä korkea edustaja. Todellakin itäisen kumppanuuden ohjelma on menestys. Täytyy sanoa, että yksittäisten valtioiden ongelmat tai uudistusten simulointi ei voi sysätä syrjään sitä, että tehdään yhteistyötä näiden valtioiden kansalaisten kanssa, yrittäjien kanssa, paikallisyhteisöjen edustajien kanssa. Olen sellaisesta perheestä, joka oli jakautunut ennen perhettä. Nyt edelleen osa perhettä niin ovat näiden valtioiden kansalaisia. Vasta äskettäin heillä on ollut mahdollisuus tavata meitä viisumivapaan liikkumisen yhteydessä, mutta haluaisin kovasti painottaa, että tulevan vuosikymmenen täytyy olla intensiivisemmän työn aikaa, koska nämä suhteet, people to people, ihmisten välillä, kansalaisjärjestöjen välillä, Erasmus-ohjelmassa nuorille, nämä ovat todellisia toimia, jotka muuttavat myöskin näitä yhteiskuntia. Ja todellakaan emme voi olla välinpitämättömiä myöskään sen suhteen, Eh, jota täytyy kritisoida, mutta kolme valtiota yhteiskuntaa ovat johtavia näistä kuudesta. Näille, näiden vuoksi meidän täytyy uudistaa strategiaa, koska Georgia, Moldova ja eh, Ukraina ansaitsevat enemmän, koska meissä he näkevät myös toivon parantaa elämän elintasoaan ja kehittyä. Täytyy muistaa tämä, koska he luottavat meihin. Ja huolimatta näistä ongelmista, joita me, meillä näissä maissa on, ja pataantumista on osa, niin ei heitä voi hylätä eikä jättää heitä pyrkimyksiin edyksi. Kiitos puheenvuoronsa nyt edustaja Jill sosialistien ja demokraattien ryhmästä. Thank you, Kiitos puhemies. Korkea edustaja, haluaisin vain kiittää yhteistyöstä viimeisten viiden vuoden aikana – ja sanoa, että saimme hiukan joitakin menestyksiä ja jossakin näissä emme välttämättä ole menestyksiä. Haluan toivottaa teille kaikkea hyvää tuleville to- toimillenne. Nyt meillä on kasvavia huolenaiheita naapur- naapurusalueella. Ja viestit, joita tulee Kisinausta, ovat huolestuttavia siinä, miten ei tehdä uudistuksia demokratian ja oikeusvaltion alueella. Joku voisi sanoa, että komissio on ollut naivi aut- vaikuttaessaan sopimuksen aikaansaamisessa, joka johti koalitioon, joka oli tuhon toimittu, jota josti presidentti Dodon, joka sitten saattoi kaavata vallan tätä kautta. Nyt olemme kuulleet, että Georgiassa ihmiset haluavat demokraattista, oikeudenmukaista vaalijärjestelmää ja heitä kohtaa mellakka poliisi, joka käyttää kumiluoteja ja kyynelkaasua. Ja kun katsomme Bakuun, oppositiojohtaja, joka äskettäin pydätettiin mielenostuksen aikana, häntä kirjoitettiin poliisin huivissa raakamesti. Mitä näissä maissa siis tapahtuu? Sen, tämä on näyttää olevan trendi, joka kasvaa maailmassa, eli autoritääriset tahot pyrkivät saamaan kuristusotteeseen hauraan demokratian. Ehkä meidän politiikkamme, joka on ollut kovin pehmeä tällä alueella, ei tuota niitä tuloksia, joita haluttiin. Kysyn sen vain, mitä neuvoja sitten seuraajillenne, miten heidän tulisi katsoa ja etsiä uutta strategiaa. Mr. Kiitos. Herra Basescu, Euroopan kansanpuolueen ryhmästä on esittänyt pyynnön esittää kysymys. Anteeksi, ante, ante, anteeksi, Euroopan Basescu haluaa käyttää sinisen puheenkortin puheenvuoron. Hyväksyttekö tämän? Just don't go away. Okay, so you don't accept it. Okay, thank you. Anteeksi, no niin, selvä. Nyt annan puheenvuoron sitten edustaja Gettalle Renew-ryhmästä. Microphone, please. Mikrofoni. Does it work? Toimiiko? Kyllä, toimii. Todellakin tämä on todellinen tarve. Euroopan unionin pitäisi avautua Keski-Euroopan maille, niin yhtä lailla tarjota kumppanuutta itäisille kumppaneille, kun laajentumisen myötä heistä tulee usein naapureita. Totta kai siellä on menestystarinoita ja heikkouksia, mutta kymmenen vuotta kuitenkin on todettava selvästi, että meidän itäisessä kumppanuudessa me olemme unohtaneet Venäjän tai oikeastaan tarkemmin. Me emme ole halunneet sitä mukaan kaikkiin ongelmineen, siltä vaikutti. Mutta nimenomaan poliittinen raukkamaisuus edellyttää nyt oikaisemista niin, että voin avata mahdollisuuksia myös Helsingin sopimukselle Moskovan kanssa turvallisuuden ja yhteistyön nimissä. On vaikea sanoa sellaiselle ei, olisi äärimmäisen vaikeaa ja aika epävarmaakin, mutta meidän täytyy kuitenkin yrittää sitä, koska Venäjän federaatio on puolet mantereesta maailman suurin valtio, köyhtynyt ja hajallaan, mutta totta kai vahinkoa pystyy aiheuttamaan merkittävässä määrin. Kiitos. Nyt puheenvuoronsa edustaja Tomasic ECR-ryhmästä. Paljon gospođo predsjedavajuća. Kiitos, puhemies. Monen vuoden ajan Euroopan unioni on harjoittanut hyviä suhteita naapurittamme kanssa. Miten tärkeä se sitten voi olla ja mitä mahdollisuuksia vielä on, kävi myös Maidan kriisin yhteydessä, maahanmuuttokriisin yhteydessä, että meidän, meidän täytyy edistää kauppasuhteita lisää, jotta voitaisiin noissa tilanteissa toimia vielä tehokkaammin. Idän suunnalla on useitakin maita, joiden kanssa me olemme kehitelleet hyviä suhteita itäisen kumppanuuden yhteydessä. Edelleen on kuitenkin pitkä tie edessä, ennen kuin niistä tulee vakaita kumppaneita osaavilla sotatilassa ja muissa on kivulias siirtymä käynnissä. Kaikki maat ovat meille tärkeitä. Myös kun ajattelemme, mikä on meidän suhteemme Venäjään, Euroopan etunäkökohtia täytyy kehittää, jotta voidaan luoda demokratiaa, oikeusvaltioperiaatteet ja toimien markkinoita noissa maissa. Kiitos. Edustaja Tomasic. Edustaja Sokol haluaisi esittää teille minuutin kysymyksen. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä. Edustaja Sokol, 30 sekuntia. Kiitos, puhemies. Rova Tomasic, olen kovin iloinen, että ylistitte EUn ulkopolitiikkaa niin, että haluatte ajaa yhteisiä ratkaisuja. Oletteko sitä mieltä, että meidän pitäisi vahvistaa EUn toimivaltaa ulkopolitiikassa, jota voitaisiin vahvistaa myös tätä naapuruspolitiikkaa, jonka mainitsitte? Seconds. Tomas, siis 30 sekuntia. trebalo Kiitos. Kyllä. Totta kai olen sitä mieltä, että meidän täytyy vahvistaa yhteyksiämme, mutta yhteistyössä noiden kaikkien maiden kanssa ei Bryssel yksin voi näitä päätöksiä tehdä, vaan yhdessä jäsenvaltion kanssa. Kiitos puheenvuorossa edustaja Basescu Euroopan kansanpuolueesta. Mr. Basescu. Edustaja Basescu. mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să... Kiitos, rouva puhemies kaksi maata itäisessä kumppanuudessa ansaitsevat maininnan Ukrainan ja Moldova. Ukraina on maa, johon Venäjän federaatio yrittää vaikuttaa kovasti. Oli sisällissota, Krim vallattiin, idässä on ollut kuten sanottua konflikti. Ja nyt myös Mustanmeren satamia estetään toimimasta. Miksi näin käy? Koska Venäjän federaatio ei voi hyväksyä, että nämä maat suuntautuvat EU-ta kohti. Ukrainan tilanteen ratkaisu, Ukrainan koskemattomuus ansaitsee tukea. Ja sellaiset eurooppalaiset asiantuntijat joutuvat osoittamaan, mitä virheitä Steinmeierin suunnitelmassa oli. Muuten tulee vaaraa, että Itä-Ukraina menetetään. Tuleeko taas kansanäänestys ja sitten tull, siitä tulee itsenäisyysjulistus, kuten Osetiassa, niin Krimillä tämä on Venäjän toimintatapa. Sitten Moldovasta. Valitettavasti Maria Sandu joutui tilanteeseen, asetti itsensä tilanteeseen, jossa hallitus menetettiin. Moldovassa on muutama paradoksi, on oppositio, jossa on kaksi Euroopan myönteistä puoluetta, ja sitten vähemmistöhallitus ja Venäjä-myönteinen Dondon. Eurooppa tekee tässä investointeja ja oppositiojohtajilta täytyy vaatia, että enemmistöpuolueista täyttää velvollisuutensa Moldovaa kohtaan. Heidän täytyy tulla jälleen hallitukseen ja kääntää se sen suunta länttä kohti. Puheenvuorossa on edustaja Vitanov sosiaalisten demokraattien ryhmästä. Kiitos, puhemies. Hyvä korkea edustaja. EUn politiikka naapureitamme kohtaan on yhtä lailla tärkeää politiikkaa kuin myös unohdettua politiikkaa johtuen otimaiden ongelmista ja myös niiden suhteista EU-hun. Vaikuttaa siltä, että täällä mainitaan enemmänkin heidän mahdollisuuksiaan markkinoilla, heidän voimavarojaan, kuin puhuttaisiin geopoliittisesta merkityksestä, joka alueella on. Kuitenkin yhtä lailla noin tuolla alueella on kilpailua Euroopan unionin ja Eurasian välillä. Kaikkien näiden vuosien jälkeen on tehtävä kahta asiaa. Ensinnäkin uudelleen miettiä, mitä on saavutettu tähän asti, ja sitten toiseksi meidän täytyy osoittaa myös vielä aktiivisempaa osallistumista ja sitoutumista EU-puolesta, kun asetamme omia painopisteitämme tuolla alueella. Muutoin vaarana on, että nuo maat sysätään jonkun muun syliin tai muiden intressien puolesta ajetaan. Edustaja Stugariu,

vaalilain muuttamista, jotta saataisiin lisää paikkoja. Tiedetään, ketkä ovat vastuussa. Tiukat ehdot rahoitustuessa ovat hyvin tärkeät. Kansalaisille näissä maissa täytyy selittää, miksi ehdot ovat tärkeää täyttää ja mikä, mitä uudistuksiin kuuluu. Muuten kaikki uudistushallitukset muuttavat kurssia ja kääntyvät EUta vastaan. Ja sitten aloitetaan taas alusta. Uuden komission täytyy toimia näin ja jättää ovi auki. Tarvitaan todellisia uudistuksia, joita tuemme demokratian puolesta ja oikeusvaltion puolesta ja riippumattoman oikeuslaitoksen puolesta. Edustaja Czarnetski ECR-ryhmästä. Pani przewodnicząca, rouva puhemies, korkea edustaja. Itäinen kumppanuus on tärkeä väline. Ehkä me kaikki siihen aikoinaan asetimme suuremmat toiveet, mutta tarvitaan sitä edelleenkin. Edelleen siitä on apua. Minusta näyttää siltä, että tietysti virallisesti voimme jakaa nämä kuusi valtiota kolmeen ryhmään, nämä priimukset, joista Haletski mainitsi, Ukraina, Georgia, Moldova, kaksi maata, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen Venäjän kanssa, Armenia, Valko-Venäjä ja Azerbaidsan sitten vielä, joka ei ole oikeastaan kumpaakaan. Näyttää minusta siltä, että täytyisi olla avoim, avoimin mielin suhtautua näihin kaikkiin. valko ja Armenia, niitä ei pitäisi antaa Venäjän käsiin. Azerbaidžanin kanssa on tiivistä yhteistyötä. Voimme palkita näitä maita tietystä puolueettomuudesta, jota se on osoittanut, eikä ole allekirjoittanut sopimusta, taloussopimusta Moskovan kanssa. Minusta näyttää siltä, että tässä pitäisi olla avoimempia myöskin niitä maita kohtaan, jotka ovat kerrottaneet sopimusta meidän kanssa tähän vetoon. Kiitos edustaja Sofko Euroopan kansanpuolueesta. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää rouva varapuheenjohtajaa kor- korkea edustaja kiittää näistä tekemästäni työstä edistäessäni itäistä kumppanuutta. Tämä on niin vahva väline sovinnon ja turvallisuuden hyväksi Euroopan unionissakin ulkoisen valiokunnassa oikeastaan kaikkien kesken, jotka ovat uurastaneet, jotta saadaan otimaiden kansalaisetkin ymmärtämään, että eurooppalaiset arvot ovat ne ainoat arvot, jotka muuttavat yhteiskuntia ja tuovat jotain hyvää yhteiskunnille. Ja tältä pohjalta jatkamme. Minä tuen vahvasti tätä kollegan Koveliuksen ajatusta, että keskityttäisiin kolmeen maahan, joiden kohdalla vielä toivomme, että pääsevät oikeille raiteille. Me olemme tarjonneet viisumivapautta, kaikkia mahdollisuuksia nuorisolle. Me olemme tarjonneet heille myös uusia mahdollisuuksia nähdä, miten paljon Euroopan unioni voi tarjota jotta heidän yhteiskuntansa olisivat parempia. Toivottavasti myös uusi komissio jatkaa tällä tiellä niin, että saadaan sitten vahvoja liittolaisia. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa edustaja Miller sosiaalisten demokraattien ryhmästä. Rova puhemies, kiitos kovasti. Hyvä Rova Mogherini. Kymmenen vuoden kokemukset itäisestä kumppanuudesta mm, oikeuttavat sen olemassaolon edelleen. Herra Sikerski, ajatuksen isä, on täällä salissa. Kuitenkin tarvitaan päätöksiä, joilla vastataan uusiin haasteisiin ja ongelmiin. Perustavanlaatuinen ongelma on kumppanuuden malli, joka toisaalta integroi taloudellisesti, mutta vähemmän poliittisesti siihen kuluvat maat EUn, EU-hun. Mutta toisaalta se pitää ne tässä vaiheessa, jossa ei ole vielä liitytty. Tätä pidetään tällaisena mm, vaihtoehtona täysjäsenyydellä. Kymmenen vuoden jälkeen täytyy tehdä päätöksiä, koska tähän asti sen mallin ylläpito ei tuo menestystä. Itäisten kumppaneiden pitäisi saada selkeä viesti mielestäni, jonka me työstämme heidän tulevaisuudestaan EU, Euroopan unionissa. Kiitos. Kiitos nyt edustaja Sokol Euroopan kansanpuolueesta. Hvala, potpredsjednice slavimo deset godina istonog partnerstva i moemo rei da se ovaj program doista pokazao uspjehom. Juuri me itäisen kumppanuuden kymmentä vuotta ja voidaan väittää, että se on ollut menestyksellistä. Itäinen Eurooppa on sellainen kohta, jossa suurvaltojen intressit tulevat kyseeseen. Siellä on valtavat energiavoimavaratkin, siellä on suuria toimijoita, jotka näkevät siellä myös omat mielenkiinnon Se Totta kai unionin täytyy olla kiinnostunut. Todellakin hyviä tuloksia on saavutettu, mutta valitettavasti nähdään myös, että on nyt nähty takapakkia tai ainakin perääntymistä demokratiassa. Asiat eivät ole sillä tavalla kuin me haluaisimme. Eli minä haluaisin lähettää kolme viestiä se jotain, mitä haluttaisiin tehdä itäisessä kumppanuudessa. Ensinnäkin Euroopan unionin täytyy puhua yhdellä äänellä. Me emme voi sallia sitä, että jonkin yksittäisten jäsenvaltioiden yksittäiset etunäkökohdat olisivat ristiriidassa, niin että meidän täytyy määritellä EUn puolesta yhteiset tavoitteet. Se on ainoa tapa taata, että olemme johtoasemassa myös maailmanlaajuisesti. Ja toiseksi meidän täytyy selvästi tuoda esille etunäkökohtamme, puhua niistä avoimesti ja sitten Euroopan myönteisten voimien kanssa käydä keskustelua noissa maissa. Ja kolmanneksi, meidän täytyy pitää kiinni sanastamme. Meidän täytyy palkita saavutuksista, jos niissä maista saavutuksia on saatu aikaan, osoittaa heille myös suuntaa liittymiselle. Eli on syytä tarvita myös palkkioita kaikesta siitä, mitä me olemme pitäneet Euroopan myönteisenä. Yhtä lailla meidän täytyy tunnustaa, jos standardit on saavutettu ihmisoikeuksien suojelussa, oikeusvaltioperiaatteessa ja muissakin tärkeissä muodossa. Kiitos puheenvuorossa nyt edustaja Benjovaa sosiaalidemokraattien ryhmästä. Kiitos kovasti. Ensinnäkin kiitos Rova Mogherini työstänne viimeisen viiden vuoden aikana, kaikista ponnistuksistanne. Ja nyt haluaisin puhua uudelle komissiolle ja myöskin jäsenvaltioille. Tulevaisuudessa olkaa todellakin vastuullisia. Emme voi sallia sitä, että emme suhtautuisi tarpeeksi positiivisesti naapureihimme Pohjois-Makedonian Albanian jäsenyysperspektiivi on hyvä idea, erityisesti tuon Pohjois-Makedonian tapauksessa. Se on lannistavaa heille, niille, mutta myös itäisille kumppaneille. Tarvitsemme vakaan kumppanuuden. Se on meille hyvin tärkeää. Haluamme tukea vakautta, kukoistusta, vaurautta myös täällä EU:ssa. Ja yhteistyö itäisten kumppanien kanssa on hieno mahdollisuus laajentaa eurooppalaisten arvojen vaikutusalaa liittymisneuvottelut ja kumppanuussopimus ovat keino edistää arvoja, arvojamme. Nämä maat katsovat Eurooppaa kohti, joten ei pitäisi suhtautua kielteisesti. Herra Duda, EPP. Kovasti kiitoksia, rouva puhemies. Hyvät kuulijat, haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni edistyksestä kumppanimaissa, vaikeuksista huolimatta, joista on täällä puhuttu. Erityisesti Georgia, Moldova, Ukraina. Siellä on toteutettu muutoksia, jotka johtavat integraation jatkumiseen. EU pitäisi lähettää selkeä viesti, että se arvostaa ponnistuksia ja päättäväisyyttä näissä maissa. Trio 23 strategiassa tarjotaan selkeitä konkreettisia tukivälineitä investointeihin ja jatkouudistuksiin. Tie eurooppalaiseen integraatioon ei ole helppo. Me Puolassa sen kyllä muistamme. Sitä enemmänkin sitä pystymme arvostamaan ja arvostamme, arvostamaan itäisten kumppaneidemme ponnistuksia. Erityisesti käsittelisin Ukrainan uudistuksia. Onnettelen uusia vallanpitäjiä äh, siitä vakavamielisyydestä, jolla uudistuksiin on lähdetty. Muutokset odottavat sekä yhteiskuntaa että EU-kumppaneita. Korruption torjunta, tuomio- oikeuslaitoksen uudistus äh, ja hyvä hallinto ovat suuria haasteita. Myöskin hajauttaminen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ovat avainasemassa Ukrainan kehityksessä. Jos arvostankin vallanpitäjien ponnistuksia, niin haluaisin kuitenkin painottaa, että kaikki kumppanit täytyy ottaa mukaan, myöskin kansalaisyhteiskunta kaikilla tasoilla uudistusten tekemisessä. Sillä on perustavanlaatuinen merkitys sekä sille, että miten yhteiskunnassa hyväksytään uudistukset, kuten myös toimeenpanon ja jatkuvuuden kannalta uudistuksissa. Haluaisin myös painottaa positiivista osallistumista Ukrainassa eurooppalaisiin ohjelmiin, esimerkiksi Erasmus Plus, nuorison osallistuminen. Ukrainassa on hieno monen nuoriso ja sen tapaaminen valaa minuun paljon optimismia. Kiitos. Kiitoksia. Ja kollega Pospisil seuraavaksi EPP-ryhmästä. Kiitos puhemies. Toteaisin, että on oikein hyvä, että nyt on mahdollista tästä keskustella, kun oli eh, Tsekin puheenjohtajuuskausi eh, tähän asiaan mentiin ja tuolloin eh, Tsekin hallitus pyrki siihen, että voitaisiin tukea yhteistyötä ja varsin usein juuri Venäjältä nämä maat kokevat suuria paineita. Ja uskoisin, että tämä geopoliittinen päämäärä näin täyttyy. Jos emme enää tukeamme esittäisi näille maille, niin pelkäänpä, että Venäjän vaikutus, joka joidenkin maiden alueella on jo nyt suuri, vain vahvistuisi entisestään. Eli tämä geopoliittinen merkitys on ihan selvä. Ja on toinenkin syy, tässä puhutaan maista, joiden kansalaiset haluavat elää valtioissa, jotka ovat hyvinvoivia ja demokraattisia, ja meidän kannattaa nimenomaan tämän tyyppistä kehitystä tukea näissä maissa. Tietysti ongelmiakin on ollut, mutta kaiken kaikkiaan voidaan pitää yhteistyötä hyvänä ja toivottavasti sitä voidaan jatkaa. Ja niin kuin täällä todettiin, näillä kuudella maalla ei ole yhtenäistä kehityksen tasoa, vaan esimerkiksi Venäjän vaikutukset niihin vaihtelevat maasta riippuen. Ja tämänkin vuoksi on syytä tukea hyvää yhteistyötä näin, tämän alueen maiden kanssa. Kiitoksia. Meillä on vielä hieman aikaa menettelylle ilman puheenvuoroja, puheenvuoropyyntöjä. Kollegat, jotka haluavat puhua, ovat pyytäneet puheenvuoroa. Sulin listan nyt ensin. Edustaja Hessel. Pani predsedajúca, reakcia vývoj, ktorý nas... Kiitos, rouva puhemies. Niin, Balkanin kehitys on tärkeä osa tulevaisuutta, mutta EUlla ei ole varaa näitä hyviä suhteita naapurimaiden kanssa asettaa kyseenalaiseksi, kun EU häviää, niin muut toimijat, kuten Venäjä, Kiina tai Iran, kyllä ottavat niiden paikan. Sen takia on hyvä, että EU pitää yllä suhteitaan ja vahvistaa niitä heihin. Ja tämä hyödyttää meidän kansojamme. Ja itäinen naapuruuspolitiikka. Siinä avainsana on erittely, eli pitää ottaa huomioon eri maiden erityispiirteet. Joidenkin kanssa on assosiaatiosopimukset, toisten kanssa on hyvät kauppasuhteet. Pitää kuitenkin ponnistella sen eteen, että suhteet syvenevät ja että ne hyödyttävät kaikkia osapuolia. Kukin valtio, Ukraina, Moldova, Armenia, Azerbaidžan ja Valko-Venäjä – No niiden pitää todellisia, tai todellinen paikka saada politiikassamme, ja me voimme auttaa niitä uudistuksissa, kuten oikeuslaitoksen uudistuksessa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Kue ja edustaja Vallas. Uh, uh, Kiitos puhemies. Mogherini totesitte, että itäinen kumppani, jos ei ole ketään vastaan, ettekö kuitenkin myönnä, että Yhdys Yhdysvaltojen ja Euroopan väliin tulo Ukrainassa sisältää tällaisen Venäjän vastaisen elementin. Ja jos Venäjä puttuisi vaikkapa Meksikon tai Kanadan asioihin, niin saattaisi syntyä jännitteitä Yhdysvaltojen kanssa. Eikö olisi aika ajatella, että Eurooppa saisi aikaan rauhan Venäjän kanssa? Eurooppalainen projektihan nimenomaan lähti rauhan rakentamisesta liikkeelle ja Venäjän kanssakin olisi syytä solmia rauha. Ja antaa sitten sellainen itsenäisyys alueen maille, etteivät ne tarvitse eivät Venäjää eivätkä Eurooppaa. Miksi emme poistaisi sanktioita ja ajattelisi rauhaa Venäjän suuntaan? Kaikista asioista emme ole samaa mieltä kuitenkaan, se on selvä. Megadom a szót Csuhodáru képviselőtársunknak. A szót... Kiitoksia. Ja edustaja Csuhodáru ST-ryhmästä. Mulțumesc, doamnă președintă. Parteneriatul estic cred că este cea mai mare realizare a... Kiitos, rouva puhemies. Itäinen kumppanuus on yksi tärkeimmistä ulkopolitiikasta suurimmista saavutuksistamme, mutta Romania voi olla erittäin hyvä esimerkki ylikansallisesta tuesta Moldovaan päin. Ja, ja tämä liittyy myös harjoittelupaikkoihin. Ehkä voimme ehdottaa jotain uusia hankkeita romanialaiset Moldovan tasavallassa haluavat samat verkkovierailumaksut kuin eurooppalaiset. Heillähän on sukulaisia ulkomailla, joille eivät voi soittaa muuten, ja he haluavat työskennellä myös Euroopassa, koska me haluamme laittaa ihmiset etusijalle, jotta he voivat saada taas luottamuksen eurooppalaisiin arvoihin. Ehkäpä voisimme eurooppalaisin varoin rahoittaa tällaisia toimia. Eli sitä tulisi Eurooppa, romanialaisten kaupunkien välille paremmat liikenneyhteydet. Minusta tulevana kymmenen vuotena moldovalaiset ovat tulee eurooppalaisiksi. Kiitoksia ja viimeiseksi puheenvuoro kollegoille asetesta. Oleg Sentsov's visit to our European Parliament this week. vierailut Euroopan parlamenttiin tällä viikolla, kun hän tuli noutamaan vuoden 2018 Saharov-palkintoa, joka on erittäin hyvin ansaitsi. Muistutti meitä siitä hirvittävästä hinnasta, jonka Ukrainan kansa edelleen joka päivä maksaa puolustettuaan alueellista koskemattomuuttaan. Tämä on tärkeä osio itäistä naapuruuttamme, mutta harvoin tätä mainitaan edes tiedotusvälineissä. On arvioitu, että Dambassin alueella noin 13 000 ihmistä on jo kuollut tässä konfliktissa. Krimin laiton liittäminen on äärimmäisen harmillinen asia meille kaikille, jotka pidämme demokratia arvossa. Ukrainan olisi hyvä olla lähempänä eurooppalaista perhettämme. 2014 olin mukana vuoden mittaisessa vaihto-ohjelmassa ukrainalaiskumppaneiden kanssa. Siellä oli esimerkiksi suunniteltu kansanmurha, jossa seitsemän miljoonaa ihmistä kuoli. Ja kaiken tämän jälkeen edelleen Venäjä ö, käyttäytyy väärin Ukrainaa kohtaan. Minä todella vetoaisin teihin kaikkiin, että tukisimme Ukrainaa. Se tarvitsee apuamme. Most megadom Kiitoksia. Seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron äh, Rova Mogherinille. Olkaa hyvä. Teillä on viisi minuuttia. Sure. Kiitos puhemies. Keskustelu jälleen kerran osoitti sen, kuinka tärkeää työtä parlamenttikin tekee naapuruuskysymyksissä. Eikä puhuta vain itästä kumppanuudesta, vaan myös muista kumppanuuksista. Parlamentin rooli on aina tärkeä. Itäinen kumppanuus, kun siitä puhutaan, niin nämä kuusi maata ja toisaalta sitten parlamentin tekemä työ ja tekemä työ nimenomaan ajatellen kansalaisyhteiskuntaa ja sosiaalisia toimijoita – pohjautuvat kuhunkin maahan erikseen ja lisäarvo, sen merkitys on huomattava. Hieman erikoinen tilanne nyt tästä keskustella, koska en tietenkään voi luvata mitään tulevaisuuden varalle. Se jää seuraajani viisaille harteille. Mutta uskon, että liikkeelle lähdettiin järkevästi kymmenen vuotta sitten, eh, mutta kumppanuuksia on syytä syventää eri aloilla näiden kuuden naapurimaan kanssa. Uskon, että eh, tätä yhteistyötä on syytä vain vahvistaa tulevaisuudessa. Ja toivottavasti eh, tulette tukemaan Ehm, tulevaakin eh, komissiota sen ponnistuksissa yhtä hyvin kuin miten hienon tuen minä teiltä omalla kaudellani sain. Olette esittäneet täällä kiitoksia. Haluaisin omalta osaltani lämpimästi kiittää teitä aina välttämättä emme ole asioista ihan tarkalleen samaa mieltä, mutta sehän on ihan hyvä ja tyypillinen demokratian piirre kuitenkin samaan suuntaan on menty tietyissä tärkeissä kysymyksissä. Ja itäinen kumppanuus on osoittanut sen, että parlamentti, komissio ja neuvosto voivat tehdä myös hyvää yhteistyötä. Kiitos siis omalta osaltani teille kaikille tuestanne näiden viiden vuoden aikana. Ja toivottavasti yhteydenpito teihin jatkuu jatkossakin. mutta en nyt tästä vielä mihinkään lähde. Eh, istun täällä tämän illan kanssa ja vielä huomennakin. Kiitoksia. Näin olen tämä keskustelu itäisen naapuruuden kehityskulusta päättyy. Kiitokset osallistumisestanne ja seuraavaksi esityslistalla meillä on komissio komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat aiheesta tilanne Israelissa ja Palestinassa, mukaan lukien siirtokunnat. Olkaa hyvä, Rouva Kirini, teillä on jälleen puheenvuoro. Kiitos alkuun. Henkilökohtainen muisto, tämmöinen anekdootti. Kun aloitin tehtävät viisi vuotta sitten ja muutama viikko sitten, kävin EUn ulkopuolella Israelissa ja Palestinassa oli ensimmäinen vierailu, kävi myös Gazassa. Ja silloin sanoin, että uskon että kahden ratkaisu voitaisiin saavuttaa minun kauteni aikana. Tämä oli tavoite, jonka säilyttiin mielessäni ja toimissani kaikki nämä vuodet. Ja jossain kohtaa täytyy sanoa, että tämä tavoite vaikutti lähenevän. Mutta kaikki tiedämme, mikä tilanne on nyt. Ei tarkoita sitä, että ei olisi olemassa toivottavia näkymiä. Tässä on kyse poliittisesta tahdosta ja ehdoista, ja palaan siihen vielä. Mutta jos nyt kävisin taas vierailla, en varmaankaan sanoisi, että uskon siihen, että tuo ratkaisu voitaisiin saavuttaa tulevina kuukausina tai vuosina. Pelkkä ajatus kahdesta valtiosta tällä hetkellä on tullut hyökätyksi pahemmin kuin koskaan Moni osapuoli on tähän syyllistynyt. Kuitenkin kaikki pitäisi tietää, että kahden valtion ratkaisu on edelleenkin uskoisin vakavasti paras ja ainut realistinen mahdollisuus rauhalle ja myös turvallisuudelle pyhillä paikoilla. Tämä on periaatteellinen pragmaattinen kanta samaan aikaan. Kukaan, kukaan ei ole esittänyt uskottavaa vaihtoehtoa kahdelle valtiolle tähän asti. Kukaan ei ole ilmaissut mitään sevän näkymää siitä, joka korvaisi tuon tavoitteen realistisesti. Ja mikä on suunnitelma, joka ei ole ankkunut vakaasti kansainväliseen oikeuteen. Ja lisäksi vielä myöskin sen pitää huomioida ihmisten intressit, palestinaisten, israelilaiset, mutta koko alueen ihmisten edut, niin – jos tämä, näitä ei huomioida, niin tämä kaikki epäonnistuu. Kahden valtion ratkaisutuki on kansallisen oikeuden kysymys. Siinä on kyse oikeudenmukaisuudesta, demokratiasta, mutta kuten mainitsin, siinä on kyse myös realismista. Näinä vuosina olen että kellon ympäri, jotta vältettäisi se, että tuo kahden valtion ratkaisu näkymä karkaisi ja työ jatkuu edelleen näissäkin hankalissa oloissa, sanon erityisesti näin hankalissa olosuhteissa, koska joskus meillä on vaikutelma siitä, kuten YK, ystävämme arvimaailmassa ja myös kauempana Afrikassa ja Asiassa, että erityisesti näinä hetkinä, kun on niin vaikeaa pitää näkymät hengissä, niin viisauden ja realismin äänet pitää tulla kuuluviin. Tästä syystä no, tavoitehan kar- oli karkaamassa, mutta kauemmaksi, mutta pidimme työtä yllä ja tavoitteen yllä täydellä vauhdilla kaikilla valtuuksillamme. Tämä selittää kantamme kaikki viimeaikaisiin kehityskulkuihin. Ensinnäkin siirtokunnat. Olemme aina uskoneet siihen, että muutokset, niistä voidaan päättää vain suorin neuvotteluin osapuolten välillä perustuen vuonna 1967 ennenaikaisiin rajoihin. Israelin siirtokunnat ovat laittomia ja kansainvälisen oikeuden vasta- vastaisia. Ne ovat este rauhalle ja uhkaavat kahden valtion ratkaisua. Lisäksi siirtokuntatoiminta Itä-Jerusalemissa vahingoittaa sitä, että Jerusalemista voisi tulla molempien valtioiden pääkaupunki. Olemme aina toistaneet tätä kantaamme arkailematta viikko sitten tuossa ihan äskettäin. Ja meillä on ollut yhtenäinen eurooppalainen kanta. Olen kuullut usein sanottava, että pitäisi puhua yhdellä äänellä hankalina aikana, hankalina vuosina, mutta tämä on pysynyt ja pysyy vahvana yhtenäisenä eurooppalaisen unionin kantana. Kantamme on selvä ja muuttumaton myös, mitä tulee Israelin valtion turvallisuuteen. Kun on näitä rakettiiskuja siviiliväestötä vastaan, niin sitä ei voida hyväksyä. Olen kiitollinen Egyptille diplomaattisista ponnisteluista, jotka ovat auttaneet estämään viimeaikaiset eskalaatiot. Ja toistan vielä kerran, että Israelilla on oikeus turvallisuuteen. israelaisilla on oikeus turvallisuuteen. Mutta on myös vakuuttuneita siitä, että turvallisuus on kestävää ja todellista vain, jos se rakentuu rauhaan ja kahden valtion ratkaisuun. Kuten tiedätte, näinä vuosina olemme myös yrittäneet helpottaa gaasalaisten tuskaa. Gaasasuunnitelman myötä yritämme löytää pitkäaikaista tukea, joka hyödyttää sairaaloita, kouluja, yrityksiä ja jokaista kansalaista Gazassa. Kuitenkin Gazan kriisi on poliittinen kriisi luonteeltaan ja vaatii poliittisen ratkaisun. Tämän saaron pitää päättyä ja samaan aikaan on myös selvää, että Gaza on osa tuleva Palestiinan valtiota ja että palestiinalaiset itse – heidän pitää löytää yhtenäisyys jakolinjojen luvulla. Nykyinen poliittinen tilanne on epävarma. Palestiinassa ja Israelissa keskusteluja käydään palestinaisten ryhmien kesken, mutta se ei ole vielä johtanut pitkään. sovoon. presidentti Abbas on sanonut, että hän aikoo järjestää vaalit ja israelilaiset. No, siellä poliittinen umpikuja jatkuu ja saattaa johtaa edeltä näkemättömään se jossa kolmannet vaalit tulevat vain vuoden sisään. Uskon vakaasti, että rohkealla johdolla voidaan palata neuvottelupöytään. Olen edelleenkin vakuuttunut siitä nyt viisi vuotta ensin vierailun jälkeen korkeudustajana Palestinassa Israelissa, että tuo on se tavoite. Ja se voidaan saavuttaa realistisesti. Olen vakuuttunut siitä, että se on ainut saavutettavissa oleva kestävä realistinen ratkaisu tähän konfliktiin. Ja olen myös itse vakuuttunut siitä, että Kaikista kriisistä ja konflikteista lähi alueella tämä on ehkä helpoin ratkaista konkreettisesti edellyttäen, edellyttäen, tämä on kaikkein hankala saattaa, että on poliittista tahtoa osapuolisten parissa ja kansainvälisten toimijoiden parissa tukea tätä prosessia. Rauhaa ei ole ilman vahvaa poliittista sitoutumista molemmilla osapuolilla ja kansainvälisessä yhteisössä tulee EU-hun. Olemme aina olleet, olemme jatkossakin – valmiit tukemaan, kannustamaan kaikkia ponnisteluilla rakennetaan rauhaa ja turvallisuutta ja vielä voidaan neuvotella kahden valtion ratkaisu Israelille ja Palestiinalle. Kiitos. Kiitokset teille, Rova Mokerini. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien nimissä puhuvat puheenvuorot. Ensimmäisenä edustaja Lopes Isturis YTPP nimissä. Kiitoksia arvoisa varapuhemies. Hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä näistä viidestä vilpittömän keskusteluyhteyden vuodesta aiheista, jotka ovat tärkeitä, niin kuin tämänpäiväinen Israel ja Palestina aihe. Haluamme antaa teille kaiken tuen tässä ja olen vahvasti yhtä mieltä kanssanne siitä, mitä sanoitte tästä tilanteesta. Sitähän ei tietenkään voida ratkaista ihan yön yli, mutta meillä on, me kaikki haluamme eri näkökohdista lähtien osallistua tähän työhön niin, että vihdoin saadaan kestävä rauha aikaiseksi, ei pelkästään sen takia, että päästään irti tästä kauheasta konfliktista, joka on repinyt aluetta vuosikymmenten ajan, vaan siksi myös, että rauha olisi täällä Euroopassa. Haluaisin todella kiittää teitä, Rova Mogherini, te- tekemästäne työstä. Israel on yksi suosikkiasemassa olevista kumppaneista. Meillä, meillä on samanlaiset arvot ja me jaamme ne. Me haluamme viedä eteenpäin demokratiaa ja näkemyksiämme demokratiasta ympäri maailmaa. Israel on huolissaan turvallisuudestaan. Tämä on aivan loogista. Ajatellaan näitä Gaasasta ammuttuja ohjuksia. Me kaikki olemme nähneet, mitä on tapahtunut vuosien varrella. Me emme voi omilla julkilausumillamme. Ja minusta aina tuntuu, että me puhumme ikään kuin aina siihen liittyen, mitä amerikkalaiset sanovat. Olisipa hyvä, että me eurooppalaiset itse tässä reagoisimme ihan omista lähtökohdistamme lähtien. Voimme antaa oman panoksemme rauhan rakentamiselle. On tärkeää, että emme anna twiittien ja erilaisten julkilausumien ohjata työtämme. Mm, tänne on tulossa Knessetin jäseniä, minä olen heidät kutsunut. He tulevat tänne, he tulevat vierailemaan täällä, myös täällä Strasbourgissa – ja meillä täytyy olla johtotason kokouksia. Jotkut hallitusten väliset kokoukset ovat keskeytyneet, niiden täytyy jatkua. Ja tämä työ, jota me teemme, Minun mielestäni on väärin puhua tällä tavalla pelkästään miehitetyistä alueista. Meidän täytyy keskustella EU-ssa e niin Israelin kuin Palestiinankin kanssa ja yrittää saada enemmän vaurautta noille alueille niin, että tällä tavalla ehkä voisimme vihdoinkin saada päätöksen tämän kriisin. Jotkut kommunistit tuolla jo naureskelevat. No tietysti me kuulemme heitä myöhemmin. Minä en halua loukata ketään. Minä en halua asettua poikkitalouden kenenkään kanssa. Me uskomme, että palestinalaisten, israelilaisten, Euroopan unionin välillä voidaan saada aikaiseksi tarvittavaa lähentymistä. Omassa puheenvuorossani en ole hyökännyt millään tavalla Palestiinaa vastaan. Katsotaan, miten vasemmiston kollegat toimivat. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Piiri SDstä. Kiitokset. Olemme huolissamme siitä, mitä nyt on tapahtunut uusia väkivallan aaltoja on syntynyt ja Yhdysvaltojen ministeri, ulkoministeri Pompao kuitenkin totesi, että Yhdysvallat voi tukea siirtokuntien rakentamista. Todettiin, että ei voida sanoa, että kyseessä on sinällään ristiriita kansainvälisen oikeuden kanssa. Kuitenkin tämä menee YK-päätöslauselmia vastaan ja 2004 vuoden eh, kansainvälisen tuomioistuimen päätöstä vastaan olisi tärkeää, että te, hyvä korkea edustaja, reagoisitte vahvasti. Israelin siirtokunnat ovat kansainvälisen eh, lain mukaan laittomia ja Israelin tulisi päättää eh, näiden ylläpito. Pompeon ilmoitus on osoitus siitä, miten Trumpin hallinto toimii että se nimenomaan haluaa eh, tukea eh, Netanjaun eh, toiveita. Jo tästä puhuu sekin, että Yhdysvallat tunnisti, tunnusti Jerusalemin pääkaupungiksi ja Kolanin kukkuloiden liittämisen Israelin myöskin nyt näyttää olevan valmiutta olla, kärj, ryhtyä jälleen kärjestämään tätä kriisiä, vaikka suuri kansainvälinen yhteisö vastustaa tätä. Kannattaisi ymmärtää, ettei Trump voi tällaisena poliittisena pelikenttänään käyttää näitä alueita. Kyseessähän on ihan tavallisten ihmisten kodit ja asuinalueet. Itä Jerusalem ja Länsirannan siirtokunnat ilman muuta mahdot, tekevät melko mahdottomaksi kahden valtion ratkaisun mallin, ja se olisi ainoa rauhanomaisen ratkaisun malli. Kannattaisi huomioida myöskin se, mitä on sanottu tuomioistuimen päätöksen liittyen siihen, miten reagoida ja mitä tehdä israelilaisille tuotteille EU-markkinoilla. Kiitoksia, edustaja Valtmans. Kiitos rouva puhemies, korkea edustaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä. Olemme keskustelleet kanssani monta kertaa viimeiset viisi vuotta usein myöhään illalla ja uskon, että useimmat keskustelut kestävät Israelia ja Palestiinaa. Ja kuten sanoitte, se oli ensimmäinen ulkomaanvierailunne ja Tästä olemme puhuneet niitä kuten sanoin, olemme puhuneet paljon Israelin ja Palestiinan tilanteesta, koska se on suuri huolenaihe meille nyt ja tulevaisuudessa, jos katsotaan vuoden 2017 lähtien on ollut 12 000 rakennettua asuinhuoneistoa, 26 000 tai siis 6 000 rakennusta länsirannalla, mukaan lukien rakennuksia, jotka saivat EU-rahoitusta. Mielestäni meidän pitää olla asiasta selkeitä. Israel vaihe vaiheelta hakee yhden valtion ratkaisua ja se pirstaloittaa palestiinalaisten aluetta. Ja siinä ei ole sijaa palestiinalaisille ja emme voi hyväksyä sitä. Tarvitaan poliittista tahtoa, koska Eurooppa puoltaa oikeusvaltioperiaatetta ja sitä, että kunnioitetaan sääntöjä. Ja tästä syystä meidän pitää taistella Netanyahun politiikkaa ja Trumpin politiikkaa vastaan. Eli Euroopan tehtävänä on jatkaa kahden valtion ratkaisun puolesta taistelemista, joka on minusta ainut mahdollinen mahdollisuus. Rova Mogherini minusta tämä taitaa olla yksi viimeisiä keskusteluja, joten lähetän tämän viestin myös seuraajanelle varmistaakseni, ettei palata askel taaksepäin rauhanprosessissa. Ja on tärkeää, että esitämme tällaisen Trump- ja Netanyahu vastaisen lausunnon. Meidän pitää kunnioittaa kansainvälistä oikeutta. Tällä tapaa saatte tuen parlamentilta. Ja haluaisin kiittää teitä vielä kerran. Toivotan teille kaikkea hyvää jatkossanne. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja O'Sullivan vihreiden nimissä. Uh, uh, thank you. Kiitos puhemies, kiitos uh, hyvä korkea edustaja. Trumpin hallinnon päätös tunnustaa laittomat siirtokunnat länsirannalla on vain yksi lisä tähän ketjuun kaikista tuhoavista toimista, jotka hajottavat rauhanomaiset ponnistukset tässä ei myöskään noudateta kansainvälistä lakia ja tuntuu, että tehdään mahdottomaksi ajatus palestiinalaisesta valtiosta. Tietenkään Israelin oikeudesta olla olemassa ei mitään keskustella, ei saisi keskustella minkään muunkaan maan olemassaolon oikeudesta. Näkemyseroja on, mutta varmasti kaikki olisivat valmiit toivomaan kestävää rauhanomaista ratkaisua jos mennään miehityksen ja liittämisen suuntaan, niin mennään aina kauemmaksi kahden valtion ratkaisumallista. Mitä tämä EUlle tarkoittaa? Ensinnäkin tiedämme, että USAsta emme voi saada vahvaa kumppania ainakaan nykyhallintokaudella. Niinpä EU on johtoroolissa sellaisena tahona, joka pyrkii saman aikaan kestävän ratkaisun alueella ja haluaisi eh, pyrkiä rauhanomaiseen ratkaisuun. Meidän on myöskin katsottava, miten Euroopan unioni voi vaikuttaa. En eh, tue edes liikettä mutta en voi myöskään tukea taloudellisia toimia, eh, joita toteutetaan varastetulla maalla vastoin kansainvälistä oikeutta. Irlannin senaatissa eh, tuin eh, lajialoitetta, jonka kollegani esitti. Siinä kiellettäisiin näiltä siirtokunnilta tuotujen tuotteiden tuonti Irlantiin. Tässähän on rikottu Geneven yleissopimusta. Nykyään sellaiset tuotteet, joita tuotetaan tai kasvatetaan näillä laittomilla siirtokunta-alueilla länsirannalla, niitä tuodaan EUn alueelle. Kysyisin teiltä, miksi ja miten voitte katsoa, että tällainen toiminta saa edelleen jatkua? Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Fest ID-ryhmän nimissä. Kiitos rouva puhemies. Arvoisa rouva Mogherini, sanoitte, että kahden valtion ratkaisu on paras, kestävin, pragmaattisin ratkaisu. Vastakohta on totta, kahden valtion ratkaisu on jo pitkään ilmaisu siitä, että ei ymmärretä poliittista tilannetta. Kahden ratkaisu tarkoittaisi sitä, että länsiranta ja Gaza antaisi takaisin, mutta toisiko se rauhaa ei. Muistakaamme vuonna 2000 Yasser Arafat teki suurilleisen tarjouksen, tai siis hylkäsi tarjouksen 2008 Mahmoud Abbas teki juuri samaan. Israel 2005 vetäytyi takaisin, silloin Hamas valivälitöntä Palestinan vapauttamista, eli sitä, että murhattaisiin kaikki israelaiset. Käsittäkää nyt viimeinkin, että Hamas ja Al-Fatah eivät halua länsirantaa, eikä heillä ole kysymyskään Gazasta, heillä on kyse Haifasta, Tel Avivista ja loppujen lopuksi, tai loppujen lopuksi vaan myös juuri Jerusalemista on kyse. Mogherini, te puhuitte poliittisesta tahdosta, jota vaaditaan, että on voidaan ratkaista ottakaa viime järki käteen. Palestiinalainen johto, heillä ei ole tuota tahtoa eikä se tule olemaankaan. Sen takia teidän politiikkanne, kahden valtion ratkaisun politiikka on vääränlaista. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Raisen ECR nimissä. Olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de hoge vertegenwoordiger. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisa korkea edustaja, Herra Pompeon lausunto oli äärimmäisen ristiriitainen siirtokuntien osalta, mutta hänellä oli kyllä tässä tärkeä viesti. Jos näitä siirtokuntia pidetään laittomina, niin se on kyllä täysin lioteltua ja siinä ei ollenkaan onnistuta ymmärtämään tämän konfliktin monisyisyyttä. Tässä on paljon ongelmia rauhanneuvottelujen tiellä. Israelilla on historiallinen oikeus pitkälti näihin alueisiin ja tämän vuoksi kysymys on kistanalaisista alueista, ei miehitetyistä alueista. Ja tämän vuoksi ratkaisu voidaan löytää vain neuvottelujen kautta. Toivoisin, että viestini kuuluu korkealle edustajalle. Pyytäisin teitä todella lämpimästi nyt myös, että ette tämän asian osalta keskustelisi amerikkalaisten kanssa. Jos tästä lähdetään keskustelemaan, niin ei se tuo rauhaa lähemmäksi. Meidän ei pitäisi tukea tässä terroristeja ja heidän perheitään palestinalaisviranomaisen kautta. Tässä pitäisi olla Iranin osalta vähän tiukempi lähestymistapa. Se on toiminut hyvin aggressiivisesti ja kyseenalaisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Pineda. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella Rouva Mukeriinia ja kiittää häntä tästä lausunnosta kun hän puhui tästä Pompeon lausunnosta, kun hän antoi taku, takuut Israelin miehittämille, äh, Israelin siirtokunnille miehitetyillä alueilla. Olen hyvin iloinen teidän välittämästä reaktiostanne. Ja tämä on ollut jo, jotain, mitä olemme nähneet koko teidän mandaattinen aikana. Mutta meidän täytyy todellakin, Rova Mogherini, tuomittaa se, ymmärtää se, että vaikka lausunto ne tuli hyvällä hetkellä ja sillä on arvoa, koska tietyllä tavalla tässä jatkuvasti Israelin toimesta on, loukataan ihmisoikeuksia palestinalaisalueilla, niin kuitenkin lausuttainen vaikutus on ollut hyvin rajallinen. Palestiinan kansa on antanut 78 prosenttia omasta alueestaan ja tunnustanut miehittäjän vallan ja saa käsinsä vain 22 prosenttia sitten tästä maasta. Tämä olisi aika anteliasta Palestiinan puolelta, mutta tämä on mukana tässä sopimusluonnoksessa. Israel ei ole täyttänyt mitään velvoitteita, ei YK päätöslauselmien vaatimuksia eikä kansainvälisiä velvoitteita velvoitteitaan. Palestinaispuoli, osapuoli kuitenkin on jatkuvasti täyttänyt omat velvollisuutensa. No mikä on tässä reaktiona? Jatkuvasti pommitetaan Gazan siviiliväestöä. 10-12 päivää sitten oli viimeisin isku. Ja tuntuu, että aina kun on joku ongelma, niin se yritetään ratkaista pommittamalla Gazaa. No, kenties olen jo puhunut aika pitkään. Pyydän, että nyt siirrytään puheista tekoihin. Meidän täytyy tunnustaa palestiinalaisvaltio Euroopan unionin toimesta ja toimia sen suuntaisesti, että jäsenvaltiot myös tunnustavat sen. Meidän täytyy myös jäädyttää, puhemies keskeyttää puhujan. Kiitoksia. Haluaisin todella vedota kaikkiin, että pitäisitte kiinni puheajoistanne ja kunnioittaisitte tällä tavalla myös kollegojanne. Seuraavaksi puheenvuorossa edustaja Forman sitoutumattuista. It's a lie that Israeli settlements... Puhemies on vale, että kyse olisi laittomista kunnista. Kiistaa on, mutta ne eivät todella, eivät ole laittomia. Israelin tulevat rajat piirrettiin vuonna 2020 Sanremon sopimuksessa ja vahvistettiin tehtiin vuonna 2022 Kansainliitossa. Mikään muu kansainvälisesti sitova sopimus ei ole ikinä mennyt sen yli. Ja länsiranta on osa Israelia tuossa sopimuksessa. Se ei ole ikinä ollut erillinen so- suvereni valtio, kun britit lähtivät vuonna 1948, sota syntyi arabien ja, ja, ja juutalaisen välillä ja mutta niiden liittäminen ei koskaan tullut tunnustetuksi, joten kun Israel otti takaisin haltuunsa maansa vuonna 19 vuotta myöhemmin, kuudipäivän sodassa vuonna 1967, se ei ylittänyt kansainvälistä rajaa, joten nyt kun tätä siirtokunnat ovat laittomia, ovat täysin väärin tulkisemassa artikla 49 neljännessä Geneven sopimuksessa kaksi viikkoa sitten EU hyväksyi lainsäädännön, jonka myötä juutalaisomisteiset yritykset länsirannalla – joutuvat merkitsemään tuotteensa eri tavoin kuin ei-juutalaiset. Tämä rasistinen laki muistuttaa meitä Euroopan historiaa muistaa, josta se ei tule johtamaan rauhan alueella. Ei on pitäisi hävetä, kun väittää, että nämä ovat laittomia siirtokuntia, kun tuolla ei ole mitään oikeudellista näyttöä. Joku joskus sanoi, jos kertoo tarpeeksi sun valeen ja toistaa sitä, niin ihmiset lopuksi uskovat sitä. Tiedätte, kuka toimen oli. Europe moves on. Peace can... Ja Euroopan pitää jatkaa eteenpäin. Rauha tulee vain, jos se perustuu totuuteen. Kiitokset teille. Ja nyt olemme kuulleet ryhmien puolesta puhuvien puheenvuorot. Seuraavaksi EPP edustaja Sokko. Kiitos puhemies. Kiitos näistä sanoista, joissa totesitte, että voitaisiin yrittää tuoda rauha alueelle ja kestävä rauha olisi mahdollinen, jos